Eli kollegat, suoraan ensimmäinen yhteisäännöstys. Toivotan kontrollikunnan puheenjohtajan kollegat tänne takaisin. Kysymys on uuden taloudellisen etuihin kohdistuvan petosten torjunta rikosoikeudellisin keinoin. Ja tarkistuksia on esitetty ja näin siirrymme äänestämään. Nimenhuutoäänestyksellä. Niin Colleagues, um, on this vote... Kollegat, yksi liikaa vihreistä. Ensimmäistä kertaa nyt näinkin käy. Eli vihreät, katsokaapa sitä vähän sitä omaa ryhmänne. No hyvä. No nyt äänestys on päättynyt. Hyväksytty 56 puolesta 12 vastaan. Ei tyhjiä. And congratulations to the rapporteurs, Ms. Onnittelut esittelijöille Gressle ja Lopez Aguiar. Ja näin kiitän kontvaliokunnan jäseniä. Näin jatketaan äänestys, live-äänestyksiimme. Jos muut kollegat voisivat lähteä tältä hiljaa, niin siirrytään suoraan äänestämään. Jos kontvaliokunnan kollegat voisivat lähteä täältä hiljaa, niin voimme jatkaa töitä. Näin kollegat, siirrytään äänestämään. Kiitos Thomas. Siirrymme äänestämään kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä korkea pätevyyttä vaativaa työtä varten koskevasta mietinnöstä. Kaksi kommenttia, josta yksi on se, että työllisyystarkistuksesta on meillä kommentti, sääntö 54, sivu 18, kompromissi 13. Siellä ei ole mainintaa siitä, että se kuuluu kompromissin piiriin ja 37 muiden Apple-tarkistusten joukossa. Siinä todetaan, että se eh, raukeaa, jos kompromissi hyväksytään. Vaikuttaa kuitenkin sillä, että, siltä, että se liittyy suoraan kompromissiin 14. Eli jos tarkistusta 11 kukaan ei vastata, niin se kuuluu kompromissin 13 puittoon mm, piiriin ja raukeaa, jos 13 hyväksytään. Jos joku oikein ymmärsikin vielä, mistä on kysymys, niin se on hienoa, koska minä ehkä osittain vähän ymmärrän. Näin kollegat. Siirrytään ensiäänestykseen. Tarkistus 129. Komissioehdotuksen hylkääminen. 129. Komissioehdotuksen hylkääminen. Äänestys on alkanut. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. And that is rejected. Hylätty. So, Okay, we now go to amendment 130. Ja näin sitten tarkistus 130. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 280. Äänestys alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Artikla 2 kompromissi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 305. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus kolme. 284306. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 307. Äänestys on alkanut. Vote is closed. That is... Äänestys on päättynyt, hylätty. 336. Äänestys on alkanut. Anteeksi. Kompromissi kolme. Kompromissi kolme. Äänestys on alkanut. It's my own report as well, uh, to, to know that. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 36. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 5 tai artiklasta 5. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kolme kahdeksan neljä. Äh, kolme neljä kahdeksan, anteeksi. Äänestys on alkanut. kahdeksan, Äänestys on alkanut. Kaikki eivät vielä ole äänestäneet. kahdeksan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi artiklasta 5.2. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi artiklasta 6. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 416. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissiartiklasta 7 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Neljä neljä yhdeksän. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi artiklasta 7a. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissiartiklasta 9. Ei, anteeksi. Kompromissiartiklasta 8 korjaa puheenjohtaja. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty mutta kymmenen ihmistä ei äänestänyt. Olkaapa ehkä vähän kiinnostuneempia äänestyksestä tai laittakaa kortti paremmin sinne äänestyskoneeseen. Älkää olko puhelimella niin paljon. No joka tapauksessa kompromissi artiklasta 9. EPP löyksi liikaa. Ainakin äänestys kiinnostaa, se on kiva. Mutta yksi liikaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi artiklasta 10. Äänestys on alkanut. Artikla 10. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissiartiklasta 11. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissiartiklasta 12. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissiartikasta 13 kattaa myös tuon Emple 11. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. EFDDllä on ollut yksi liikaa. Ja nyt on hyvä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 508. Äänestys on alkanut. 508. Viisi kahdeksan. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 509 äänestys alkanut. Äänestys on päättynyt. hylätty. 507 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 513510511 äänestys on alkanut. Ja 514kin kuuluu vielä tähän ryhmään. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissiartikasta 14 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissiartiklasta 16. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissiartiklasta 17. Äänestys on alkanut. Se on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissiartiklasta 19. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty kompromissiartikasta 20. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 569. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissiartiklasta 21. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 22. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 23. Äänestys on alkanut. EPPllä yksi liikaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 625 ja Empl 19. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissiartikosta 24 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissiartikosta 25 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 127 ja 635, ne ovat identtiset, äänestys on alkanut, päättynyt, hyväksytty. 636, äänestys on alkanut, päättynyt, hyväksytty. 128 ja 637 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten johdantosakappale, johdantosakappale 1, 131. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 136. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi johdatuskappaleesta 3a. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Johdatuskappale 3aa. Kompromissi. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. kappaleesta neljä. Kompromissiäänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi on kappaleesta 4b. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 139. Äänestys on alkanut. päättynyt. EPPllä on yksi liikaa. Äänestys on päättynyt. That is carried. Hyväksytty. Kompromissi johdan toisen kappaleesta viisi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi johdan toisen kappaleen viisi. A. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi on johdantoosan kappaleesta 5b. Äänestys on alkanut ja päättynyt. EPPllä jälleen yksi ylimääräinen ääni siellä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 150. Äänestys on alkanut päättynyt, hylätty. Kompromissijohdantoos on kappaleesta kuusi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 154. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Tarkistus 155 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissiehdotus on kappale 6a. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. on kappale 6b. Äänestys on alkanut. Päättynyt hyväksytty. Kompromissijohdon tuossa on kappale 7. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissijohdon tuossa on kappale 8. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissijohdon tuossa on kappale 8a. Äänestys on alkanut. Päättynyt hyväksytty. Kompromissijohdon toisen kappale 9. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 168. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissijohdon toisen kappale 11. Äänestys on alkanut. päättynyt. Hyväksytty kompromissi, johdan toisen kappale 13. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Johdan tuossa kappaleeseen 14. Kaksi tarkistusta 183. Äänestys on alkanut. Päättynyt. hylätty. tarvittu 184 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissi tuossa on kappale 15. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi tuossa on kappale 16. Äänestys on alkanut. Päättynyt hyväksytty. Kompromissijohdon tason kappale 17. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 210. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissijohdon tason kappale 20. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 214. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 215. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissijohdanto on kappale 21. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissiohjelman tason kappale 22. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 223. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissieron tuossa kappale 24. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi. on kappale 26. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi. on kappale 27. Äänestys on alkanut päättynyt, hyväksytty. Kompromissi tuossa kappale 28 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 29 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 30 alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 34. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 34a. Alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissijohdon on kappale 35 äänestys on alkanut päättynyt, hyväksytty, kompromissi, johdantoosan kappale 36, äänestys on alkanut, päättynyt, hyväksytty, kompromissi, johdantoosan kappale 36a, äänestys on alkanut, päättynyt, hyväksytty. Ja on kappale 37 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 38 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 257 ja 258 äänestys on alkanut. Ne ovat identtiset. Päättynyt. Hylätty. Kompromissijohdan tuossa kappale 40. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 41 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kohtallaan perillä 42. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty 43. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty 44. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty 45 alkanut, päättynyt. Tarkistus 274 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 46a kompromissi. Äänestys on alkanut. Päättynyt hyväksytty. Kompromissi tosan kappaleen 48a. Äänestys on alkanut. Ihan kohta, ihan kohta ollaan valmiit. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Johdan 270, ei vaan kompromissi tosan kappaleen 48b. Äänestys on alkanut. Päättynyt Hyväksytty. Tarkistus 279 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Ja nyt voimme toimittaa loppu äänestyksen Tekstistä näin muutettuna äänestys on alkanut. Nimenhuutoäänestys. äänestys. Äänestys on päättynyt. Hyväksyttyä niin 45 puolesta 10 vastaan kaksi tyhjää. Ja nyt vielä äänestys neuvottelun käynnistämisestä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty ääni 44 puolesta, 10 vastaan, kolme tyhjää. Ja nyt parhaat kollegat, siirrymme edustaja Fajonin äänestykseen. Haluatko Tania käyttää lyhyesti puheenvuoron? Ei, joten me voimme äänestää. Niin, kollegat, ymmärrän, että tässä on nyt hyvin pitkiä äänestyksiä, pyydän kärsivällisyyttä, mutta jälleen kyse on hyvin tärkeästä aiheesta. Spinelin tarkistus on katettu artiklassa 44 kompromississa, joten hänen tarkistuksensa ei siitä syystä ole täällä mukana. Ja jos sopii, voimme katsoa, että jos kompromissi hyväksytään, tämä tarkistus on hyväksytty. Siis ihmisen aiheuttamat katastrofit sivulla 33 lisäyksenä kompromissiin 12 artiklasta 16 tarkistus 23. Sitten täällä olisi pitänyt olla yksi 68-69 tarkistukset myös mukana. Minun täytyy lukea nämä kollegat, koska tämän täytyy mennä oikein. Sitten 215 Kastaldolta sisältyy tähän nämä ryhmäänestykseen. Jos kukaan ei vastusta, niin tarkistus 23 katsotaan myös osaksi tätä ryhmää. Ja sitten lopuksi vielä 218 tarkistus, joka on identtinen 23 kanssa ja 215 kanssa vastaava. Se on väärässä paikassa, sen olisi pitänyt olla tämän paketin ensimmäisessä osassa. Eli voimme katsoa, että tarkistus 218 on hyväksytty sitten 215 kanssa tässä ensimmäisessä ryhmässä, jos teille sopii. Ja näin kollegat voimme käynnistää äänestyksen. So we move to... Ja nyt siirrymme äänestämään tarkistukset 96, 97, 98 identtiset. Äänestys on alkanut. Äänestys. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. EPPllä jälleen yksi liika ääni siellä. Hyvä, äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 33. Äänestys on alkanut. Vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 1, artikla 2, määritelmät. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. tarkistus 324 ja 3, 324. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 325. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hylätty sekin kompromissi. Nyt erillinen äänestys artiklasta 29 esittely kappale komission ehdotukseen. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 1C, johon on kappaleen 16. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 169. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 339. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Tarkistus 342, äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 301, äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 343 ja 214. Äänestys on alkanut. 343214 identtiset yhtenäryhmän äänestys on alkanut, päättynyt, hylätty. Kompromissi 2, artikla 4. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 3, artikla 5. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 4, artikla 6. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 10, artiklan 7. Äänestys on alkanut. Äänestys on nyt alkanut. Äänestys on päättynyt. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 5. Artiklan 8. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 6, artikla 9. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 7, artikla 10. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 7a, johdantosan kappale 28. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 8 artiklaan 11. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 9 artiklaan 12 ja johdantason kappaleisiin. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Artikla 12, 470, 471, identtiset äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 463. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissi 11, artiklat 14 ja 20. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 15, artiklat 15 ja 21. Äänestys on alkanut. Has everyone voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 12, artiklasta 16 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestämme ryhmänä tarkistukset 69-546. Äänestys alkaa. Tämä on kuten aikaisempi, eli tarkistus 69-546. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt toinen osa ryhmääänestyksestä tarkistuksen 549-219. Hyvät kollegat, jotta tämä olisi selvää, kyseessä on siis ryhmässä äänestettävistä tarkistuksista toinen osio 549, 218, 219. 549. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 573. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus. Viisisataa seitsemänkymmentäviisi. Äänestys alkaa. Viisisataa seitsemänkymmentäviisi. Äänestys päättyy hylätty. Amendment 576. Äänestys alkaa. Äänestys on käynnissä. Meidän pitäisi tässä kiittää tekniikkoja meidän ja erittäin nopeasti, mitä virheitä ei ole tullut. Tämä on hienoa. Kompromissi 16, äänestys alkaa. Anteeksi, minä en muistanutkaan lopettaa entistä äänestystä. Se oli hyväksytty. Nyt on tietenkin mahdollista mennä liian nopeastikin eteenpäin. Okay, I'll repeat the, the votes. Do you want me to repeat 575, 576, haluatteko toistaa ne kaikki? Rauhoittukaapa nyt. Pysykää rauhallisena. Äänestämme vielä uudelleen. 575 äänestys alkaa. 575. Äänestys päättyy. Hylätty. 576 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Myöskin hylätty. Kompromissi 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Edustaja Viki, jos haluatte muuttaa äänestystänne, voitte sen tehdä äänestysten jälkeen. Hyväksytty seuraavaksi Seuraavaksi kompromissi 23. Äänestys alkaa. Kompromissi 23 ja 31 A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 19a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. EPPllä on yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 691. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 702. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Mikrofoni. Amendment 70. 703 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Erillinen äänestys artiklassa 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 370, 713. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 714 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 715 ja 716 ovat identtiset äänestämme yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 717. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 771. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 772. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 773. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 32a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 32b. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 95. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 795. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 797. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 798. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 99. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylättyy. Tarkistus 100. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdanto-osan kappaleet kompromissin 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 163. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 171. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 172. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 173. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 174. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 175. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14, 176 ovat identtisiä. Äänestämme yhtä aikaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39 kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 21 ja 208 ovat identtiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 209. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 210. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 211. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 24 ja 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 224. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Kompromissi 40, äänestys alkaa. Kompromissi 40. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 238. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 254. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 256. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 263. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 275. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 290 ja 291 ovat identtiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. We go to... Seuraavaksi siirrymme tarkistukseen neljä johdanto kohta kuusi, äänestys alkaa. johdanto kappale kuusi, tarkistus neljä. Kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Seuraavaksi kappale 15, tarkistus 9, äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Voimme siirtyä loppuäänestykseen. Teemme sen nimen huutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Has everyone voted? Has everyone voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 40 puolesta 13 vastaan. Neljä tyhjää. Nyt äänestämme päätöksestä käynnistää neuvottelut. Äänestys alkaa. Has everyone voted the Äänestys päättyy. Myöskin hyväksytty 37 puolesta 14 vastaan 4 tyhjää. Onnittelut äh, Tania Fajonille esittelijälle. And that is the end of... Näin pääsimme äänestysten päätökseen. Tanja, haluatko sanoa muutaman sanan sen? Ole hyvä, hyvät kollegat. Ähm. kiitoksia Claude. Halusin vain kollegat kiittää tästä aivan uskomattomasta yhteistyöstä. Kiitos Aleksanderille, Angelikalle, Barbara, Jean, Jussi. Olemme tehneet erinomaista työtä yhdessä kunnianhimoinen edistyksen teksti ja voimme olla oikein ylpeitä siitä. Se on tärkeä osa maahanmuuttolainsäädäntöä ja turvapaikkalainsäädäntöä ja tärkeä askel eteenpäin. Olen todella kiitollinen siis tehdystä työstä. Kiitos vielä kerran. We really underestimate the hard work that is going into these very complicated files. Thank Tämä oli erittäin monimutkainen asia. Suurkiitokset Tanjalle, kiitokset varjoesittelijöille, kiitokset henkilökunnalle, kiitoksia kärsivällisyydestänne tämän hyvin monimutkaisen äänestyksen kanssa tänä aamuna. Paljon kiitoksia.